Olen saanut neuvostolta ensimmäisen käsittelyn kannat. Ensinnäkin kyseessä on rautatievirasto ja raidejärjestelmän yhteensopivuus ja direktiivi raideturvallisuudesta. Nämä otsakkeet löytyvät myös istunnon pöytäkirjasta. Parlamentilla on kolme kuukautta aikaa hyväksyä kantansa ja tämä kausi alkaa sitten juosta huomisesta lähtien.